Dear colleagues. Hyvät kollegat, on aika aloittaa. Meillä on vielä paljon töitä tänään edessämme. Ja äänestyksiä riittää niitäkin. Jos olette valmiita, voimme aloittaa. Ja ennen kuin siirrymme äänestyksiin, Haluan toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän omalta alueeltani. Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle katsomaan valiokunta-äänestystä. Kiitoksia kollegat. Nyt sitten kohta yhdeksän esityslistalla vuoden 2016 talousarvio trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet, Lavian mietintö. Jos teille sopii, voimme aloittaa. Tarkistus yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksyt Tarkistus kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä, puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Joko kaikki ovat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kaksitoista kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. joko kaikki äänestivät ja yksi sitoutumattomien ääni liikaa. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavaksi koneäänestyksenä lausuntoluonnos muutetussa muodossa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme koneäänestyksellä kohdasta 10. Kyseessä on päätös avata neuvottelut 73 artiklan mukaisesti elintarvikkeista ja rehulainsäädännöstä ja virallisesta valvonnasta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Seuraavaksi Äänestämme kohdasta 11. Resurssitehokkuus. Siirtyminen kohti kiertotaloutta. Pietikäisen mietintö. Lähdemme liikkeelle kompromissista kolme. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta yksi itre puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kohta kaksi. Dalin tarkista 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi Itren kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kolme, osa yksi Itreltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukset 82 ja 3 ne ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 vedetty pois. Seuraavaksi 85 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 86 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 87 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 88 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 89 Molnarilta puolesta vastaan, tyhjä, tarkistetaan. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 12 Empel-valiokunnalta puolesta. Vastaan. Hylätty. Tyhjät äänet vielä. Hylätty. Tarkistus 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puheenjohtaja korjaa. Nyt äänestetään kohdasta 14, joka on työllisyysvaliokunnalta puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta kolme, työllisyysvaliokunta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta neljä, työllisyysvaliokunnalta. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy, hylätty. Kohta viisi, Ample. Puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Kohta kuusi, Ample. Puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Kohta kahdeksan, Ample. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kohta yhdeksän Ample puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Kohta, haluatte tarkistaa? Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy, hylätty. Kohta kymmenen Ample puolesta vastaan tyhjä hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjä Näyttäisi, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksy. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kohta 18 Empl-lausunnosta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 155. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 156. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 157. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 175 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 176 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Selvästi hylätty. 177 äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 183 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Joko kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy, hylätty. Seuraavaksi kompromissi 12. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistukset 194 ja 195, jotka ovat identtisiä puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. 196 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty.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 Tarkistus 219 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää mitä sosialistit tekevät. En oikein saanut selvää. Puolesta hyväksytty siis. No kukaan ei nostanut kättänsä, joten pyydän anteeksi. 222 seuraavaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 15. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 228 ja siihen on tehty lisäys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 234 ja 35 seuraavaksi ne ovat identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistaa. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kohta 14, kolmas osa Itren lausunnosta puolesta. Chi è contro? Vastaan. Tyhjää, hylätty. Seuraavana kompromissi 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 249 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 254 ainoastaan äänestämme ensimmäisestä osasta. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa raukeaa. Seuraavana 251. Ei kun anteeksi, kompromissi 19. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana 251 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavana kohta 5 osa 1 Itreltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana kohta 1.1 työllisyysvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana kohta 13. Kaksi Itre-valiokunnalta. Puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana 284 Turmes puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 292, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kaksi, yhdeksän, kolme puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sitten kaksi, yhdeksän, kuusi puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Äänestys päättyy, hylätty. 297 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 299 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 300 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 304 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 305 puolesta. Anteeksi vain. Meidän on äänestettävä myös Itren kohdasta 9 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Sitten 305 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana kompromissi 21. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 13 työllisyydeltä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kohta 15 työllisyydeltä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Itre kohta 7.1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Itre kohta 10 puolesta vastaan tyhjä tarkistamaan. Äänestys päättyy, hylätty. Seuraavana ITRE kohta 13.1 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. ITRE 14 osa 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 320 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 321 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 322 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 323 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 325 puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. Kolme. Äh, kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 329, 330, ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kohta 17 itreiltä puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 337 puolesta vastaan, vastaan tyhjiä tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 25. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Itre kohta kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3, 4, 5 puolesta vastaan tyhjä En oikein nähnyt käsi, anteeksi vain. 3, 4, 5 puolesta hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3, 4, 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3, 5, 4 yhteensopiva kompromissin kanssa puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 3, 4, 7 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 3, 4, 3, kolme viisi 9 puolesta vastaan tyhjä, tarkistamme. kolme viisi 9 siis. sellainen yksi ylimääräinen ST-läinen. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt hylätty. Kompromissi 27. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 kompromissi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3, 6, 2, 4, 7, 3 identtiset puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 3, 6, 3 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 3, 6, 6 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 367 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 393 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 375 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 376 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 377 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 378 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 379 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 380 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten

puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 395 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 396 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 397 kappale kaksi osa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavana 307, koska emme voi äänestää toisesta osasta, koska ensimmäinen hylättiin. 307 puolesta. Ei kukaan. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sitten ITRE 13.3 puolesta vastaan tyhjä hylätty. ITRE 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. ITRE kohta 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavana Haluatteko tarkistaa? No, käyhän se. Tarkistamme siis kompromissin 31. Sehän sopii. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten työllisyysvaliokunnan kohta 16. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Työllisyyskohta 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Itre kohta 16 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Itre kohta 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Itre kohta 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavana 409 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 410 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana Itre kohta 20 osa 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Työllisyys kohta 11 puolesta vastaan tyhjä lätty. 411 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Itri kohta 7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 412 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 413 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 414 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 415 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 4, 416 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 417 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 32 osa 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 32 osa 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana 427 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Avete votato tutti il voto Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kuusi lainen, äh, seitsemän lainen puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 438 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 439 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 444 puolesta vastaan vastaan, tyhjää, hylätty. 445 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 446 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta seitsemän työllisyysvaliokunnalta puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ensimmäinen osa kohta 21 Itreltä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kolmas kohta kohdasta 21 Itreltä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 22 kohta Itreltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 24 Itre puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Joko kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4 5, 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 457 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 459 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 467 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 468 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 469, 470 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 471 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 472 puolesta vastaan tarkistetaan. No niin. Nyt voimme äänestää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 474 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 475 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 477 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 476 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 478 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavaksi tarkistus yksi Kaputo puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. kaksi Puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme neljä viisi ja kuusi ovat identtisiä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset seitsemän ja yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 10 ja 55 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 11 ja 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistukset 23 ja 24 ovat identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36. Puolesta. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Meidän on äänestettävä toisesta osasta, joka kuulee, kuuluu tarkistuksen 31. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus joko kaikki äänestivät, äänestys, alkaa, <clears throat> äänestys päättyy, hyväksytty. kuusi puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 37 ja 38 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Joko äänestitte, äänestys päättyy. Hylätty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 ja 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksyt, 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Joko äänestetään, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 53 puolesta. Vastaan, tyhjää. Mitenkäs EPP-laita on hyväksytty? neljä puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 58 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 59 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt sitten pääsemme viimein äänestämään koneäänestyksellä koko tekstistä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Pietikäinen. Uh, Kiitos aplodeista. Haluaisin kiittää oikein kovasti varjoesittelijöitäni sekä kaikkia kollegoita, jotka ovat antaneet panoksensa mietintöön ja ovat myös toimineet rakentavasti, vaikkakin meillä oli isompia ja pienempiä erimielisyyksiä. Suuret kiitokset teille, kiitos. Siepa, you have, you have to learn Italian. Sirpa, sinun täytyy opetella italiaa. Hyvä. Seuraava kohta esityslistalla koskee kestävää kaupunkiliikennettä ja valmistelijana kollegamme Eleonora Evi. Oletteko valmiina? Voimmeko aloittaa? Ensin kompromissi yksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 50 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 67 Ira Garcia Persiltä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 86 Ulrike Mülleriltä puolesta vastaan tyhjää EPP puolesta. Eli hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Se kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää ja tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Now we can vote item 13 in our... Seuraavaksi sitten kohta 13 esityslistalla Linsin lausunto, joka koskee lääkerehua. Jos olette valmiita, voimme siirtyä seuraavaan äänestykseen. Tarkistus 19. Ja tässä siis yhtenä ryhmänä. yhtenä ryhmänä 19, 76, 77, 220, 221, 222, 224, 230 ja 38. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sata viisikymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten yhtenä ryhmänä 157, 158, 18 ja 111 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Ja seuraavaksi yhtenä ryhmänä tarkistukset 20, 159, 112 ja 73 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi toinen osa tarkistuksesta 84 Ulrike Mülleriltä. Tämä on lisäys. Äänet puolesta. Alde pyytää suullista tarkistusta. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Jos ei, äänestämme toisesta osasta. Siinä on suunnilleen Kristus mukana. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Votiamo adesso Seuraavana 786 identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana yhtenä kokonaisuutena

puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana 97 98 ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana 99 ja 100 identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten yhtenä kokonaisuutena 89 ja 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana Seuraavana yhdeksän. Identtinen 105 ja 106 kanssa. Eli nämä yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 10, 107 ja 108 identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 11, 109 ja 110 identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana ensimmäinen osa. Tarkistus 113. Toista ei voida ottaa käsittelyyn. Se on ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolella. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavana 114 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavana 149 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana

42 puolesta vastaan ja hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2, 4, 8 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 153 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 160 puolesta vastaan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 lukisi vähän väärin tässä. 161 yhteensopiva puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromisso 5. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 171 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten sitten 173 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty seuraavana yhtenä kokonaisuutena 202, 251 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Äänestys päättyy. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 217 ja 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavana 218 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavana yhtenä kokonaisuutena 21962 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 231. 231 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi neljäkymmentä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi ne, neljä yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjä pyhiä hyväksytty. Seuraavana 21. Puolesta vastaan pyhiä hyväksytty. 22 puolesta vastaan pyhiä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavana 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Nyt äänestämme tekstistä näin muutettuna koneellisesti. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut äh, valmistelija Linssille. Eh,

Tämähän on lastenleikkiä 13 tarkistusta vain. Seuraava kohta esityslistalla koskee äänestystä, jonka aiheena on 30. 31. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta. Valmistelija Gutland ja aloitamme saman tien. Tarkistus yksi puolesta. Kaksi mm, vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tarkistamme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Approvato. Emendamento. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 9 yhteensopiva kompromissi kolmen kanssa puolessa ta vastaan tyhjä, hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 18 kom- yhteensopiva kompromissin kanssa puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 20 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme. Avete votato tutti? Äänestys päättyy. Hyväksy. Seuraavana 26 puolestus, <laughs> puolesta vastaan tyhjä hyväksyttiin. Kolmekymmentä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. No mutta tarkistetaan kuitenkin. siamo in anticipo. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Mm, mm. Hylätty. 80, ei kun 29, 29. <laughs> Okei, okay. emendamento 31. Chi a favore? 31. Puolesta vastaan. Tyhjää. Sama tilanne. Avete votato tutti? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 33 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tiukille meni. 34 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Seuraavana 37 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjä äh, hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Loppuäänestys koneellisesti äänestys alkaa. Avete votato tutti? Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnitteluni kollega Gutelandille, joka ei ole kuitenkaan paikalla. Nyt voisimme pitää viitisen minuutin tauon ja sitten käymme keskustelun yleisesittelijä Ferranesin kanssa budjetista. Dear colleagues, we have uh, here with us. Uh, Hyvät kollegat, täällä on paikalla nyt herra Fernandes, joka on yleisesittelijänä vuoden 2016 talousarvion. Hän tuli tänne kertomaan meille talousarvion painopistealueesta. Haluan kuitenkin myös korostaa että talousarvio menettely vie paljon aikaa. Tämän tiedän, koska olen aikaisemmin ollut talousarvio esittelijänä Ja yleensä tämän menettelyn aikana esittelijä tekee pitkän kierroksen valiokunnissa ja valaisee sitten ensi vuoden budjetti prioriteetteja ja kertoo meille päävaikeuksista, joita meillä on. Varmasti maksuista kuulemme jotakin. Tämä on yleensä vuoden lopussa eteen tuleva ongelma budjettimenettelyssä. Annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle. Myöhemmin sitten aloitamme keskustelun tästä. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja tulin esittelemään prioriteetteja, mutta ennen kaikkea tulin kuuntelemaan teidän viisauttanne, teidän näkemyksiänne, jotta saamme mahdollisimman hyvän budjetin. Tiedän, että meillä on paikalla puheenjohtaja, joka tuntee paremmin kuin kukaan muu budjetin, koska hän on ollut yleisesittelijä itse. Hän tuntee myös vaikeudet, jotka tähän työhön liittyvät. Muistutan, että me hyväksyimme suuntaviivat täysistunnossa 2015 maaliskuun 15. päivä. Meillä on tässä nämä kolme eetä. Työpaikat, yrittäjyys, erityisesti pk-yritykset ja yrittäjähenki. Tällä totta kai on vaikutuksia, kun ajattelemme budjetin prioriteetteja. Emme unohda myöskään sisäistä solidaarisuutta ja solidaarisuutta ulospäin. Ja totta kai myös turvallisuus- ja maahanmuuttokysymykset. Me puhumme periaatteista ja siitä, että sitoumuksista pidetään kiinni, kompromisseista pidetään kiinni. Tämän tulisi olla aivan normaali asia. Neuvoston kanssa olemme tehneet sopimuksen. Meillä on maksusuunnitelma maksamattomia määrärahoja varten. Tämä on looginen seuraamus maksusitoumuksesta. Eli ei tarvitsisi oikeastaan edes puhua tällaisista maksuongelmista normaalitilanteessa, koska on maksettava se, mihin on sitouduttu maksusitoumusmäärärahoissa. Me puhumme sellaisista laskuista, jotka liittyvät olemassa oleviin ohjelmiin, joita täytäntöön pannaan ja joista on sovittu toimielimissä, jotta todella ne täytäntöön pannaan. 2007-2013 kaudella kohesiopolitiikka, joka on tässä vakavin ongelma-aihe. Meillä on kompromissi vuodelle 2016, jotta ainakin 2 miljardia euroa käytetään näihin maksamattomiin laskuihin. Kompromissien kunnioittaminen tarkoittaa myös monimutkaisen rahoituskehyksen kunnioittamista. Muistutan, että usein käy niin, että jäsenvaltiot sopivat monivuotista rahoitus kehyksestä. Ne, hehän, nehän olivat samaa mieltä, että samata yksimielisyyttä, mutta sitten ne eivät kuitenkaan sovi budjettiista, jonka, joka on sitten käytännön toteutusta. Täytyy jatkuvasti muistuttaa neuvostolle siitä, että meillä on tässä uutuus, nimittäin joustavuus, mahdollisuus käyttää käyttämättömiä marginaaleja. Tämä on siis uutuus ja joustavuus. Tämän ehdon me asetimme, jotta saamme laskevan budjetin, pienenevän budjetin näissä oloissa, kun unionilla kuitenkin on enemmän tehtäviä, toimivaltuuksia. Toimivaltuudet laajenevat ja myös unioni laajenee meidän 28 ja tästä huolimatta puhutaan pienestä budjetista. Noin 1 prosentti VKTstä budjetti on tietysti summana merkittävä. Nämä luvut, jotka kerron meille, osoittavat, minkälaista lisäarvoa me saamme tällä budjetilla. 6 prosenttia budjetista käytetään hallinto- ja toimintakuluihin, 94 prosenttia investointeihin. Tämä osoittaa hyvin, minkälaista lisäarvoa budjetilla saadaan. Totta kai tämä budjetti on myös seurausta siitä sopimuksesta, jota olemme tehneet esirahastosta. Sitten EU 2020 ja verkkojen Eurooppa, siellä miljardista olemme luopuneet. Neuvosto ei halunnut marginaaleja käyttää, mutta ne ovat olemassa ja ne osoittavat sitä tehokkuutta, jota me haluamme tässä toteuttaa ja joustavuutta. Tämä liittyy siis markkinalleen Puhun aikataulusta seuraavaksi. Saamme mandaatin kolmikantaan, josta äänestetään budjettivaliokunnassa 22. kesäkuuta sitten, täysistunto on heinäkuussa. 3.9. on määräaika syyskuun puolivälissä. Sitten päätöslauselma hyväksytään lokakuuhun mennään 12.13. budjetti äänestää päätöslauselmasta lokakuussa täysistunto ja 29. marraskuuta sitten sovittelu. No sitten tästä valiokunnasta ja ympäristöstä aivan erityisesti. Näemme, että otsakkeessa kaksi, LIFE-ohjelma, 6,4 prosenttia tässä on kasvua sitoumuksessa ja 1,4 maksuissa. Ja otsakkeessa kolme, Food and Feed, terveysohjelmassa puhutaan 2,1 sitoumuslisäyksestä ja 4 prosenttia 2,1 prosenttia siis sitoumuksissa on kasvua, 4 prosenttia terveysohjelmassa sitoumuksista lisäystä ja maksuja vastaavasti on lisätty 28 ja 23 prosentilla. Nämä maksulisäykset pyrkivät myös siihen, että suurimmassa osassa tapauksia voidaan vähentää maksamattomien laskujen määrää. Te tunnette virastojen tilanteen EFSA, EA, olemme ehdottaneet 2 prosentin leikkausta Tämä tarkoittaisi sitä, että viiden vuoden aikana päästäisiin 10 prosenttiin, eli yli 5 prosentin tavoite, leikkaustavoite, joka koskee toimielimiä. No sitten virkojen määrä ei tässä ole muuttunut, mutta virasto haluaa 37 lisävirkaa. Tämä virastokysymys on sellainen, jota täytyy vielä katsoa tapauskohtaisesti. Totta kai sitten vielä pilottihankkeet otsakkeessa kolme. Käytetään koko marginaali ja komissio ehdottaa, että myös joustoväline otettaisiin käyttöön 124 miljoonaa euroa, mutta tavoitteena olisi saada pilottihankkeita, vaikkakin tässä, otsa, siis tässä otsakkeessa kolme. Pilottihankkeesta muistutan, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet ovat myös ehdonalaisia siinä mielessä, että täytyy toimia sadan miljoonan arvosta maksimissaan valmistelevissa toimissa 40 miljoonaa pilottihankkeessa. Niin kuin sanoin, olen täällä ennen kaikkea kuuntelemassa teitä, jotta saamme mahdollisimman hyvän budjetin. Panen tarkkaan ylös teidän näkemyksenne ja kommenttinne, ehdotuksenne. Tästä syystä minä olenkin nyt hiljaa. Kiitos. Grazie José Manuel. Eh, Kiitos José Manuel. Itse voisin aloittaa nyt saman tien näistä prioriteeteista. Tässä valiokunnassahan käsittelen budjettikysymyksiä ja varmasti joku muukin kollega haluaa käyttää puheenvuoron ja vahvistaa näkemystämme, jonka haluamme sinulle välittää budjetista. Nyt on menossa monivuotisen rahoituskehyksen kolmas vuosi. Ja kolmantena vuonnahan kaikkien ohjelmien pitäisi olla jo sisään ajettuina ja niitä tulisi täytäntöön panna oikein. Kuitenkin valitettavan usein maksujen ja sitoumusten tilanne estää ohjelmien toteutumisen ja tiedämme, että esimerkiksi LIFE-ohjelmassakin on ongelmia ja viivästyksiä, jotka liittyvät juuri ongelmiin maksuissa ja sitoumuksissa. Valiokuntana haluamme korostaa sitä, että on tärkeää, että uuden seuraavan vuoden budjettivarat LIFE-ohjelmassa vastaavat monivuotisen rahoituskehyksen tasoa. Me haluamme säilyttää tämän meidän valiokuntamme kannalta keskeisen ohjelman. Toisaalta on tiettyjä toimia ja ohjelmia, jotka kuuluvat komission otsakkeeseen kolme. Ja kuten hyvin tiedät, sen sisällä on koko joukko pieniä ja pikkuruisia ohjelmia, jotka koskevat kansalaisten Eurooppaa ja jotka liittyvät esimerkiksi kansanterveyteen, kuluttajan suojaan ja väestönsuojamekanismeihin. Näille näillekin ohjelmille pitäisi kiinnittää kylliksi, näihinkin ohjelmiin pitäisi kiinnittää kylliksi huomiota vuoden 2016 budjetissa. Ne ovat merkittäviä Euroopan kansalaisille. Ja toisaalta toivoisimme, että ympäristöön, kansanterveyteen, ilmastonmuutokseen liittyvät budjettikohdat ja elintarviketurvallisuuteen liittyvät kohta, nämähän ovat usein aika pieniäkin, niin ne täytyisi säilyttää vähintään aikaisemmalla tasolla, koska meistä nämäkin ovat hyvin merkittävässä asemassa kansalaisten kannalta. Ja sitten muutama sana hajautetuista virastoista, EUn virastoista. Puhuit EFSAsta, EKAsta, EMAsta ja muista virastoista, joita tämä valiokunta valvoo. Virastot pitää ottaa esille, koska hyvin usein havaitsemme, että usein ongelmana on se, että komissio leikkaa virastojen henkilöstöä, ja tämä taas on ristiriidassa hen, virastojen tar, tarpeiden kanssa. Usein virastot saavat tuloja ulkopuolelta ja hoitavat tätä kautta sitten lainsäädäntötyötä, jota me olemme pyytäneet. Ja jos nämä ulkoiset tulot otetaan mukaan EUn sisäiseen talousarvioon, niin silloin tarvitaan myös tarvittavat henkilö, henkilöstöresurssit. Joskus kuitenkin käy niin, että henkilöstövähennykset – eivät vastaa mandaatteja, joita virastoille on annettu. Joten tämä se, johon pitää kiinnittää huomiota. Jos me yhtäältä lainsäätäjänä haluamme, että virastot hoitavat useampia toimia, niin emme voi mitenkään vähentää sitten henkilöstöä vastaavasti, koska silloinhan käyty tietysti niin, että kaikkea ei voida enää hoitaa. Tämä on viesti, jonka välittämme sinulle budjetti neuvotteluihin. Toivottavasti tämä viesti välittyy eteenpäin. Varmasti edessä on pitkiä öitä neuvoston kanssa neuvotellessa. Nyt puheenvuoro sitä pyytäville. Grostet, Grote ensimmäisenä. François. Aivan lyhyesti Suuret kiitokset kollegalle siitä, että tulitte tänne esittelemään tätä valtavaa työtä, jota olette tehneet. Olemme hyvin tietoisia tästä työmäärästä. Haluaisin ilmaista täyden tukeni sille, mitä valiokunta puheenjohtaja juuri sanoi. Erityisesti mitä tulee terveyttä koskevien asioihin, haluaisin tukea sitä, mitä hän sanoi. Meitä koskevien virastojen osalta, erityisesti Euroopan lääkeviraston osalta, on totta, että pyydämme heitä aina yhä enemmän jossakin vaiheessa nämä virastot eivät enää selviä työstä, mitä me heitä pyydämme. Me Euroopan parlamentti pyydämme tätä työtä, eivätkä, eikä virasto selviä sitä, jos heillä oli riittävästi asianmukaista mm, mm, henkilöstöä. Meillä on erittäin vakavasti otettavia virastoja, jotka tekevät erittäin hyvää työtä. Se on otettava huomioon aivan sietämätöntä, että, että vähennetään henkilökuntaa näistä virastoista. Sitten toinen asia, edelleen terveysasioista, jotka ovat minulle tärkeitä. tämän budjetti koskee myös meidän valiokuntaamme ja tutkimusvaliokuntaa. Täällä on nimittäin asioita, jotka käsittelevät sekä tutkimusta että myös terveyspolitiikkaa. On aivan välttämätöntä ottaa mukaan se, mitä tarvitaan. Minulla oli tällä viikolla jälleen kerran mahdollisuus keskustella asiasta ja, ja tästä lasten lääkkeiden Äh, asetusta koskevasta täytäntöönpanosta, orpolääkkeestä ja innovointilääkkeestä. On todella tärkeää säilyttää budjetit sinne tasolle koska meidän on päästävä eteenpäin tutkimuksen kanssa näissä asioissa. Joskus minusta tuntuu siltä, että komissiolle nämä kaikki terveyttä koskevat asiat eivät ole tärkeitä yleisessä budjetissa. Meidän on osoitettava että todella haluamme toimia näissä asioissa, jotka ovat sellaisia asioita, jotka todella koskettavat kansalaisia ja osoittavat, millaista lisäarvoa Euroopan unionista voidaan saada. Kiitos. Ja, ihmeksi on auch Samaan suuntaan puhun minäkin ja viittaan siihen, että virastoilla on tietty rooli, niillä asiakkaita. Jos me lähdemme leikkaamaan, niin silloin käy niin, että odotusajat tavallaan yritysten suuntaan kasvavat, viitan tässä nyt vaikkapa emaan. Kaikkea ei pystytä hoitamaan ajoissa ja tämä ongelma on todella pinnalla. Eli virastoja ei voida puristaa tällaiseen korsettiin. Komissio käyttää kaikenlaisia kikkoja, kun se perustaa virastoja. Ja sitten puhuu siitä, että henkilöstökustannuksia pitää vähentää. Emma on virasto, josta haluan puhua. Eli täytyy ottaa huomioon se, että näiden virastojen asiakkaita voidaan palvella oikealla tavalla oikealla aikaan. tämä onnistuu vain, jos henkilökuntaa on kylliksi. Ja viraston pitää pystyä toimimaan joustavasti lainsäädännön puitteissa oikealla tavalla. On asioita, jotka tähän liittyen ehkä toimivat paperilla, mutta eivät kuitenkaan. Eli virastoille pitää antaa hieman tilaa hengittää. On hyvä, että François Crostet tästä puhui. Uskon, että laaja enemmistö valiokunnassa on juuri tällä kannalla. Eli meidän pitää antaa tilaa hengittää näille virastoille. Ne ovat aika pitkälti myös riippumattomia ja niiden pitää pystyä tekemään itsenäisiä päätöksiä. Jan Gerbrandi. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos Fernandesille, että hän on paikalla. Olen täysin samaa mieltä kollegoiden kommenteista virastoihin liittyen. Haluaisin nostaa esille toisen asian tässä yhteydessä. Pitäisi keskittyä budjetin tuloksiin, suoritukseen. Koko budjettimenettely on minusta liian tekninen luonteeltaan. Me emme ole mitään kirjanpitäjiä, vaan me olemme poliitikkoja. Me haluamme tuloksia sillä rahalla, jota me käytämme. Jos ajattelen vaikkapa ympäristöalaa, meillä on oma budjettikohtamme, LIFE, 3,3 miljardia tälle kaudelle. Meillä on hyviä tuloksia, joita olemme saaneet. Sitten meillä on myös maatalouden ympäristötoimet, seitsemänkertainen rahamäärä tälle budjettikaudelle. Mutta tulokset, suoritukset näiltä 20 Kahdella miljardilta ovat koko mahdottomia mitata, ainakin tilintarkastustuomioistuimen mukaan. Siellä ei juurikaan tuloksia ole löydettävissä sen suhteen, minkälaisia tuloksia olisi sisälty tältä, tällä 22 miljardilla. Sen takia tässä on perusongelma. Meillä on onnistunut live-budjettikohta. Siitä on aina puuttunut rahaa. Ja sitten 22 annetaan tähän maatalousympäristön toimiin ja tuloksia ei juurikaan synny. Tämä on perustavanlaatuinen ongelma. Sitä on myös tilintarkastustuomioistuin korostanut. Siteraan yhtä kohtaa vuoden 2013 vuosikertomuksessa. Siinä todetaan, että tuomioistuin on havainnut, että hankkeiden valinnassa on keskitytty ensinnäkin käyttämään EUn käytettävissä olevia rahoja, eli käytä tai häviä, menetä rahat, ja toiseksi noudatettu sääntöjä, ja kolmantena kriteerinä rajallisessa määrin on keskitytty myös odotettuihin tuloksiin. Minä katsoisin, että me kaikki poliitikkoina haluamme rahalle vastinetta. Me haluamme osoittaa kansalaisille, että Euroopan unionin budjetilla on suuri lisäarvo. Me emme halua EUn budjettia vain pelkästään rahankäytön takia. kun otamme huomioon tilintarkastustuomioistuimen toteamukset, omat kokemukseni LIFE-budjetista ja toisaalta taas maatalouden ympäristötoimista, niin oletteko valmiita keskittymään enemmän tuloksiin vuoden 2016 budjetissa? Thank you, Madame Konechna. Sitten edustaja Konechna. ja eh, Já mám povinnost se vrátit k ja, ja bych taky chtěla poděkovat za to, že jste tady mezi nás přišla. A... Mäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte paikalle. Kiitos siitä, että tulitte kuuntelemaan meitä. Haluaisin vielä puhua näistä virastoista. En osaa kuvitella, että voitaisiin vielä budjettia leikata. Viime vuonna, vuonna meillä oli Ebola-ongelma ja ECDCllä oli strateginen rooli tässä. Hän se lähetti asiantuntijoita Euroopan ulkopuolelle ja työskenteli näiden eri menettelyiden koordinoinnin kanssa. Ja tällä hetkellä se tekee työtä pienemmällä henkilökunnalla. Jos haluamme säilyttää viraston ammattitaidon tason, niin emme voi budjettia pienentää. Jos olemme sitä mieltä, että tarvitsemme tämän viraston ja olemme kymmenen vuotta sanoneet, että kyllä se tarvitaan, että emme voi jättää sitä ilman budjettia. Koska sitten se on vain tyhjiä kuori, josta ei ole hyötyä, eikä kukaan varmasti halua sitä. Meillä on paljon haasteita eri tartuntatautien osalta, tuberkuloosi, HIV, hepatiitti. Puhumme näistä tartuntatautien taudeista, kuten siitä, joka tuli Koreasta. Kuinka me pärjäämme näiden asioiden kanssa, jos virastolla ei ole riittävästi varoja? Ei minulla ole tähän vastauksia. Enkä ole yhtä mieltä siitä, että jälleen kerran leikattaisiin tämän viraston budjetteja. Mehän olemme nyt luomassa tilanteen, joka on heikompi kuin aikaisemmin. Budjettivaliokunnassa tarkastelemme, millä tavalla voidaan saada perustettua uusi toimipaikka. Ja tarvitsemme budjettipuolta vastauksia. Me haluaisimme perustaa sellaisen. Ja tulen kyllä edelleen protestoimaan näistä viraston budjettileikkauksista ja muistakin asioista, mitkä toverit mainitsivat. Joka vuosi sama juttu. Tässä keskustelussa sanotaan, kuinka tärkeitä virastot ovat ja kuinka ylpeitä niistä olemme ja kuinka voimme niihin luottaa. No jos niitä nyt ryhdytään no kertomaan ja purkamaan, niin ei se kyllä poliittista kovin järkevää ole. Kiitos seuraavaksi Javor. Kiitos. Kiitos Fernandes siitä, että tulitte tänne kertomaan budjetista ja haluaisin liittyä siihen kuoroon, jota täällä jo kuultiin ja haluaisin esittää muutaman kommentin tärkeistä kysymyksistä. Yksi asia liittyy siihen, mitä Gerdrandi mainitsi. Totta kai tässä puhutaan budjettikohdista, jotka liittyvät suoraan ympäristökysymyksiin, mutta meidän täytyy pitää silmämme avoimina EUn rahoittamien toiminen politiikkojen osalta, jotka eivät kuulu Envin toimivaltaan, mutta jotka kuitenkin vaikuttavat selkeästi Euroopan ympäristön ja luonnon tilaan. Meidän tulisi varmistaa, että muissa budjettikohdissa ei ole sellaisia menoeriä, jotka toimisivat ympäristöbudjettikohtia vastaan. Toinen kommenttini koskee tärkeää aihetta, eli nykyasetuksen ja lainsäädännön täytäntöönpanoa. LIFE-ohjelma täällä jo mainittiinkin, mutta haluaisin viitata vielä toiseen EUn ohjelman Natura 2000-verkoston. Olemme havainneet, että monissa jäsenvaltioissa on valtavia Natura 2000-verkoston rahoitusvaikeuksia. Ja jos pidetään mielessä, että komission työohjelmassa on sitoumuksia tarkistaa lintuja Habitat-direktiiviä, jotka liittyvät Natura 2000-verkostoon, niin on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että nykyasetusta rahoitetaan oikealla tavalla ja Natura 2000, 2000 rahoitus toimii. Ennen kuin lähdemme uudistamaan asetusta. Ja vielä kolmessa viimeinen kommentti, niin koskee virastoja. Olen täysin yhtä mieltä kaikesta, mitä kollegat sanoivat, mutta haluaisin vielä viitata yhteen viraston erityisesti, eli EFSAan, elintarviketurvallisuudesta vastaavan viraston. Kun asetus astuu voimaan, uskon, että Essan työtaakka kasvaa merkittävästi. Esimerkiksi GMO-tuotteiden mahdollistamispyyntöjä saattaa tulla paljon. Ja siksi olisikin äärimmäisen vastuutonta lähteä vähentämään, pienentämään Essan talousarviota. Tässä voisi käydä niin, että syntyy ympäristö- riskejä, joita geneettisesti muunnellut tuotteet EUn sisällä aiheuttaisivat. Ja tämä on todella juuri päinvastaista, mitä kansalaisemme haluavat nähdä. Kiitoksia seuraavaksi Kadenbach. Periaatteessa minäkin voin korostaa sitä, mitä edelliset puhujat jo sanoivat. Ensisijaisesti tässä on kyseessä se, että EU pitää kiinni velvoitteista, joita se on itselleen asettanut esimerkiksi sopimuksessa. 168 artikla sopimuksessa on tässä yhteydessä tärkeä, koska se käsittelee juuri kaikkia terveyteen liittyviä kysymyksiä. On pidettävä korkealla tasolla terveysasiat. Ja tämä onnistuu vain, jos asioita voidaan toteuttaa oikealla tavalla virastoissa. Eli meidän tulee vaatia sitä, että virastot saavat mahdollisimman hyvän aseman, jotta 168 artiklan velvoitteisiin ylipäätään voidaan vastata. Kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, kysyn, haluatko kenties vastata joihinkin kysymyksiin? Il faut comprendre que nous sommes en train de parler. Täytyy ymmärtää, että me puhumme komission budjettiesityksestä ja neuvosto sitten käsittelee tätä budjettiluonnosta. Normaalisti saamme neuvostosta sitten huonoja uutisia. Katsotaan, mikä sen kanta tulee olemaan. Jonakin päivänä on katsottava, kuinka paljon tulevat maksamaan nämä leikkaukset. Kun halutaan saada aikaa tuloksia, jos nyt vaikka puhutaan virastoista, niin kyllä on jonkinlainen raja joka tulee vastaan, jonka jälkeen virasto ei enää voi vastata näihin vaatimuksiin. Ja tämä myös aiheuttaa kustannuksia Euroopalle. Jonakin päivänä tätä joudutaan pohtimaan. No sitten tulokset, suoritustaso. Totta kai me kannatamme tässä kurinalaisuutta, mutta meillä on nyt uusi monivuotinen rahoituskehys, uudet politiikat, uusi kohesiopolitiikka, jossa ympäristö on hyvinkin edustettuna. Uusi kohesiopolitiikka, joka on sellaista, että monissa maissa puhutaan kasvusta. Sama pätee myös innovaatioon ja tutkimukseen. Suorituskysymys, tuloskysymys on sellainen, jota on tarkasteltava kokonaisuutena. Tuloksiakin on katsottava tällaisessa kokonaisuuden näkökulmassa. Jos ohjelmassa loppuvaiheessa sitten todetaan, että ei ole täytäntöön pantu määrärahoja. Täytyy katsoa, mitkä ovat johtaneet, mitkä syyt ovat johtaneet tähän jos tarjouskilpailua ei avata, niin onhan se selvää, että ei sitä sitten koskaan toteuteta. Jos ohjelmat hyväksytään liian myöhään jäsenvaltioissa, niin totta kai tällä on sitten vaikutuksia täytäntöönpanoasteeseen, joka laskee. Meillä on uutta kohesiopolitiikkaa, tästä on syytä olla tietoinen, mutta on myös maataloudessa uutuutta. No sitten LIFE-ohjelma. Olen samaa mieltä. Tarvitsen teidän tukeanne näihin neuvotteluihin. Muistutan, että neuvoston kantana on se, että unionin budjettihan on pieni ja neuvosto aina käsittelyssä yrittää vielä entisestään pienentää unionin budjettia. Ja sitten sitoumuksia kun tehdään, niin neuvosto yrittää olla maksamatta jo tehtyjä sitoumuksia. Kyllä huolten pitäisi olla yhteisiä kaikille toimielimille, ei pelkästään parlamentille. Olen pannut kaikki huolenaiheenne ylös ja tämä kaikki on mukana myös minun esittelemässäni mietinnössä. Ja totta kai tämä virastokysymys myös on mukana ja se on hyvin vaikea asia hoidettavaksi. Toivon, että neuvoston käsit sääntely ei aiheuta meille lisää ongelmia. Kyllähän meillä on jo aivan riittävästi ongelmia tämän komission budjettiesityksenkin kanssa. Katsotaan nyt tämä käsittely ja jatkamme sen pohjalta sitten työtä. Yritämme nostaa teidänkin huolenne esille, saada ne toteutetuksi tässä budjetissa ja sitten on näitä negatiivisia prioriteetteja. No, siinä onkin kyse jo sitten aivan toisesta asiasta ja toisesta ajankohdasta. Kiitos. Thank you very much, Jose Manuel. Kiitoksia kovasti, Jose Manuel. Kiitos siitä, että otit huomioon meidän painopistealueemme. Me korostamme loppuun asti sitä, että meillä on merkittäviä ongelmia virastojen suhteen. Ja tämä valiokunnalta tuleva pyyntö pitäisi ottaa huomioon. Nyt haluan, haluan kiittää kaikkia kollegoita ja sinua läsnäolosta. Vielä aikataulu lausuntoluonnosta käsitellään 15. tai 16. heinäkuuta Koreper hyväksyi neuvoston kannan heinäkuun puolivälissä tai loppupuolella ja tarkistuksia katsotaan tässä valiokunnassa 17. heinäkuuta. Nyt voimme päättää tämän aamupäivän kokouksen ja tapaamme jälleen iltapäivällä. Mukavaa lounastaukoa.